Siamo in attesa. Odotamme Rova Nibleria saapuvaksi saliin. Muutama sekunti vielä. Näin toivon. Non possiamo cambiare l'ordine del giorno, quindi... Emme voi muuttaa esityslistan järjestystä ja tämän keskeytämme istunnon viideksi minuutiksi. Toivomme, että keskeytys on lyhyempi. Odotamme Rovaniemeleriä saapuvaksi. Riprendiamo. Dicevo, la relazione... No niin, nyt jatkamme. Niin kuin sanottu, kyse on äh, Rova Niiblerin mietinnöstä Euroopan unionin avaruusteollisuuspolitiikka. Jos äh, olette valmis, Rova Niibler, annan teille puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies arvoansa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Monissa saksalaisissa lehdissä luki tänään, että EADEssä ilmailualan yritys tulee nyt suurtaan osin purkamaan yrityksen pienimpiin osiin silloin, kun on kyse ilmailu- ja avaruusteollisuudesta. Münchenin tuotantolaitos tullaan kokonaan sulkemaan ja yli 8000 työpaikkaa on vaarissa. Yli, Bayerissa on yli 400 yritystä, joka toimii ilmailualalla. Kolmas osa tuon alan työntekijöistä Saksassa ovat Bayerista käsin toimivia yrityksiä yritysten palveluissa silloin, kun ne navigointi- ja ilmailuteollisuuden teollisuudesta. Tämä on tärkeä minun kannalta. Tulevaisuuden näkymättä ja varsinkin siviilipuoli muuttuvat merkittävät, tästä merkittäviä vaikutuksia. Hyvin, hyvin monia tutkimus, hyvin paljon tutkimustyötä tehdään, hyvin paljon palveluita ja tavaroita toimitetaan ilmailualalle, ilmailan yritykselle ja jokapäiväisessä elämässä. Ilmailu joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa ihmisten elämään, olipa sitten kyse televisioista, navigointijärjestelmistä, nopeasta internetistä, hätäpalvelun numerosta, e-call-järjestelmästä ja jopa maataloudesta. Maataloudenkin puolella geopaikannuksesta ja ilmakuvauksesta on hyötyä. Ja kun on kyse rahoituksesta, ja rahoitus on ongelmallista. Mm. Ilmailuteollisuus, avaruusteollisuus on erittäin investointi intensiivistä teollisuutta, jossa tuotanto ja suunnittelusyklit ovat erittäin pitkiä. Siksi yritysten suunnitteluvarmuus on erittäin tärkeä asia. Yritykset eivät uskalla pistää paljon rahaa tutkimukseen ja sijoitukseen, mikäli ei ole selvää, tuleeko näille tuotteille löytymään ostajia. Olen vakuuttunut siitä, että meillä pitäisi olla jonkinlaista starttirahoitusta yrityksille, jotka tekevät innovatiivista työtä, koska nämä luovat työpaikkoja ja parantavat taloutemme pyörien pyörimestä. Tarvitsemme läheisempää yhteistyötä myöskin Euroopan ilmailupolitiikassa EUn avaruusvirasto ESAN ja valtion pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä. Lisäksi pitäisi tehdä tutkimusalan suunnitelma vuoteen 2020 saakka. Tämä johtaisi siihen, että yrityksillä olisi suunnitteluvarmuutta ja ne voisivat paremmin varautua tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on jatkuvasti vaatunut kunnianhimoista eurooppalaista ilmailuavaruuspolitiikkaa. Tästä meidän pitäisi pitääkin jatkossakin. Galileo on yksi esimerkki. Se on täysin toiminta on valmis toivottavasti hyvin nopeasti. Satelliitti, kommunikaatio, puolen kaikki toiminta ja käyttömahdollisuudet täytyisi paremmin tutkia. Siten pääsemme parempaan tilanteeseen ja olemme vähemmän riippuvaisia ulkomaan, ulkomaan, ulkomailla toimijoista. Meillä pitäisi omaa avaruusteollisuuttammekin, joka varmistaisi sen, että olemme meidänkin kilpailukykyisiä jatkossakin. Grazie. Kiitos, herra Kelly. Ultron. Uh, space, I suppose, is a topic that fascinates... Uh... Avaruus on aihe, joka kiehtoo monia ihmisiä, mutta ei riittävästi, että he olisivat mukana avaruusteollisuudessa. Avaruusteollisuus on hyvin rajallinen Euroopassa, hyvin vähän työntekijöitä verrattuna taloudelliseen panostukseen. Tämä on ala, jossa on erittäin suuri potentiaali. Tämä potentiaali tarvii kuitenkin erittäin paljon tutkimusta. Tämä vaatii taas rahoitusta. Meillä on ollut hyviä ohjelmia vuosien saatossa, Copernicus ja Galileo, mutta meidän pitää investoida enemmän, jotta voimme käyttää hyväksi tätä potentiaalia. Kiina ja Intia ja Yhdysvallat ovat kärkikainoissa tässä taistelussa. Meidän tulee olla EU:ssa hyvin sitoutuneita. Ennen kaikkea sisämarkkina-alueen pitäisi toimia, toimia yhdessä avaruusteollisuuden parissa. Meidän tulisi kehitellä tätä eteenpäin. On monia eri teollisuuden aloja, jotka voivat hyötyä avaruusteollisuudesta ja minun omalla äänestysalueella luotiin yhtiö, jonka nimi on Trimetrix, joka käyttää satelliittikuja ja seuraa metsäteollisuuden tilannetta painaa puutasolle asti ympäri maailman. Tässä seurataan puita, puiden kokoa, niiden kaatamista ja sitä puuttuuko jokin taho puiden kasvun avaruusalalla avaruusala tulee tulevaisuudessa maksaa meille erittäin paljon osinkoja ja meidän tulee kiinnittää tähän erittäin paljon huomiota. Kiitos. Grazie, onorevole Howitt. Kiitos, herra Howitt. Thank you very much, President. My... Kiitos paljon, puhemies. Omassa vaalipiirissäni on kehitetty teknologia, joka mahdollistaa sen, että voidaan kommunikoida bilinuran ulkopuolelle saakka ja testata Einsteinin suhteellisuusteoriaa avaruudessa. Ja lisäksi meillä tehdään työtä GPS-järjestelmän kehittämiseksi Chelmsfordissa ja Stevenageissa on tuotantolaitoksia ja tutkimuslaitoksia, jotka osoittavat, kuinka tärkeä keskustelu tänään illalla parlamentissa on, mikä me voittaa avaruuspuolella kilpailun työpaikoista ja talouskasvusta. Kiitos Arvo Nibelerille. Minua huolestutti tänään ilmoitus, jonka, ilmoitus, joka tänään tehtiin puolustus- ja avaruusteollisuuden alasajosta Euroopassa. Ashtonissa ja Stevenageissa Haluamme varmistaa sen, että ydinosaamisalue yrityksensä säilyy. Ja ikävää, että työpaikkojen menetyksestä tänään on ilmoitettu, mutta saattaa olla, että kolme vuotta nämä työpaikat vielä säilyvät siellä. Täytyy varmistaa, että mitään tuhlausta ei tapahdu ja työvoimaa ei tuhlata ja tietotaitoa, vaan pikemminkin äh, pyritään välttymään näiltä työpaikkojen menetyksiltä. Tämä on kaikki. Äh, sitten edustaja Correira puhemies. Haluan esittää kiitokset esittelijälle. On selvää, että tarvitsemme vakaata avaruuspolitiikkaa, jotta voimme myöskin kilpailla Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja Yhdysvaltojen kanssa eri toten. Galileo on hyvä esimerkki siitä, miten avaruusteknologia äh, voi olla äh, kilpailukykyistä. Äh, samaten myöskin tutkimusvaihdot ovat tällä alalla olleet myönteisiä. 2020 strategia pisää sisällään työllisyyden lisäämisen ja mielestäni tällä sektorilla meillä on mahdollisuuksia saada työpaikkoja. Ei kyse ole pelkästään puolustusteollisuudesta, vaan asiasta, joka koskee aivan tavallisia kansalaisia. Grazie. La parola alla... Kiitokset, President, uh, let me first... Uh, Puhemies, minä haluaisin kiittää esittelijä Niklaria erittäin tärkeästä, niin tärkeää alaa koskevasta mietinnöstä. Avaruus on erittäin tärkeä mahdollisuuksia luova ala, ja siinä on paljon tieteellisiä, järjestyksellisiä, teknologisia innovaatioita ja osaamista, ja tästä johtuen 11 miljardia euroa on tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä omistettu eurooppalaisille avaruusohjelmille, Galileo Copernicus ja avaruustutkimukselle. Suuri osa tästä rahasta tullaan keskittämään avaruustoimintaan ja on erittäin tärkeää, että me vahvistamme sen, että tällaiset investoinnit käytetään asianmukaisella tavalla. Hyvä koordinaatio sidosryhmien välillä on tärkeässä roolissa. Jäsenvaltiot, komissio, avaruusvirasto. On erittäin tärkeää, että ohjelmat ovat myös asianmukaisesti hoidettu ja siten, ettei ole päällekkäisyyksiä eri rakenteissa. Tähän ollaan jo kiinnittämässä huomiota komission tiedoksiannon seurauksena siten, että on asianmukaiset suhteet Euroopan unionin ja ESAn välillä. Niblerin mietintö on oikeassa siinä, että korostetaan, että Euroopan pitäisi hakeutua riippumattomaksi teknologisesti ja hankkia avainteknologiaa siten, että se voi viedä läpi omaa avaruus tavoitteellisuuttaan ja viedä sitä maailmaan. Tämä globaali taso on se taso, jossa meidän tulee olla varovaisia. Komissio toimii tämän hyväksi EU, Yhdysvaltain kaupakumppanuus neuvotteluissa, mutta myös pitkällä aikavälillä olemme työstäneet asiaa eteenpäin ja tämä tutkimus tullaan julkaisemaan ensi vuoden puolella Euroopan avaruusteollisuuden kaupalliset markkinat ja satelliittiviestintäalalle annetaan myös asianmukainen tärkeys. Me olemme sitä mieltä, että palveluita tulee avaruusteollisuuden alalla kehittää ja me tulemme kiinnittämään huomiota hankintaan, saatavuuteen ja lisäksi tulemme sääntelemään tarvittavalla tavalla. Kiitos. La discussione. Kiitos. Keskustelu päättyi. Äänestys pidetään huomenna kello 11.30. Seuraavaksi herra Brustin mietintö Kaars 2020, vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus. Puheenvuoro esittelijällä neljä minuuttia.